Okay, good afternoon everybody. We're going to start our meeting this afternoon. Um, no niin, nyt voimme käynnistää iltapäivän kokouksemme. Tervetuloa kaikille. Olen tässä nyt ainakin jonkin aikaa puheenjohtajan tehtävissä. Esityslistan hyväksyminen. Käykö se? Hyvä. Esityslista on näin hyväksytty ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä lähetetään nettiin, kuten tiedätte, eli hienoa, että tämä on mahdollista myöskin tämän valiokunnan osalta. Ja sitten e-kokousasiakirjat löytyvät jäsenille ja toteaisin vielä tästä tiedoksenne, ja myöskin eh, newsletterin eh, tämän kuun versio on saatavilla. Jos ette ole vielä tutustuneet, niin siihen myöskin on eh, netin kautta pääsy. Tervetuloa rouva Atanaska Kolevalle, uudelle henkilökunnan jäsenellemme. Tervetuloa teille. Tulisitte komission puolelta eh, pääosasta Krousta, jos oikein olen ymmärtänyt. Eli hienoa ja tervetuloa valiokuntaamme. 9. ja 10. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Voidaanko katsoa pöytäkirja hyväksytyksi? Hyvä. Ja sitten eteenpäin kohtaan neljä. Uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista. Ensinnäkin tekijänoikeustyöryhmä tiedokseen, että 27. lokakuuta pidettiin Strasbourgissa viimeinen kokous. Asiantuntijat ja eh, jäsenet kokoontuivat. Yle Marcel, olitte paikalla ja todellakin täytäntöönpanosta eh, eh, direktiivin osalta puhuttiin sen muut eh, oikeudellisen yksikön eh, ja paikalla myöskin Pareira ja herra David Sesman, joka vastaa näiden kysymysten oikeudellisista eh, seikoista. Ja myöskin London School of Economicsista oli professori paikalla ja hän on valmis uudelleenkin olemaan yhteydessä valiokuntaamme tarvittaessa. Ja sitten nyt kun uudistuspaketti on saatu valmiiksi ja konsultaatio käydään poliittisissa ryhmissä, niin tämä työryhmä on keskeyttänyt väliaikaisesti toimintansa. Ja oli tärkeää, että IMKO-jäsen eh, oli mukana kyseisessä työryhmässä. Ja ilmeisesti, ja olisi hyvä, jos tämän tyyppisiin työryhmiin jatkossakin saataisiin joku jäsen myös IMKO-valiokunnasta. Se on yhteistyön kannalta tärkeää, mutta myöskin valiokunnalle, jotta tiedämme, mitä tapahtuu tämän tyyppisissä eh, kysymyksissä, jotka ilman muuta vaikuttavat eh, myöskin sisämarkkinoihin valiokunnan toimintaan, ei pelkästään juurivaliokuntaan. Tämä olikin ainoa päivitysasia, joka minulla oli tässä esittää. Julia vielä, ole hyvä. Haluaisin lisätä, että Jurin koordinaattoreissa päätettiin, että järjestetään kaksi kuulemista liittyen tavallisiin jurikokouksiin, jossa siis aiheena on tekijänoikeudet. Yksi on jo tässä ihan pian, joten me käsittelemme käsittelimme juuri kokouksen tavallis, eh, juuri valiokunnan tavallisissa kokouksissa näitä asioita. Kiitos. Ja todellakin nämä päivämäärät varmasti kannattaa jakaa, jotta jäsenet täällä, joita nämä tekijänoikeuskysymykset kiinnostavat, saavat, eh, saavat kaikki nämä tiedot. Hyvä. Sitten seuraavaan kohtaan. Kohta viisi Vuosikertomus sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 59, eh, tarkistusten kaiken kaikkiaan. Ja nyt eh, puheenvuoronsa esittelijä, herra eh, Lopez Isturis White. Olkaa hyvä. Um, turning to Spanish. Las 86 Meillä on 86 tarkistusta. Se osoittaa, että kollegat ovat olleet hyvin innostuneita tästä mietinnöstä. Esittelijänä minä olen kuullut myös kommentteja. Meillä oli pari päiväisten kokous tässä valiokunnassa ja olen pyrittänyt selkeyttää joitakin asioita tässä mietinnössä nimenomaan 12 näistä tarkistuksista, koska 72 siinä on tilaa kompromissille. 12, 12, joihin tässä viittaan, tarkistuksiin. Ensin, niin kuin sanoin jo tässä valiokunnassa aikaisemmin, me puhumme tästä hallinnoinnista sisämarkkinoilla. Meidän pitää antaa sille riittävästi painoa ja painoarvoa, luoda uusia neuvottelumahdollisuuksia, uusia työpaikkoja ja lisätä taloudellista ja sosiaalista konvergenssia ylöspäin. Tämä viimeisin ajatus, joka oli erittäin hyvin selkeästi koko mietinnön läpi tarkistuksissa 15, jotka tein kollega Kalbetskomin Komin ja Paunovan kanssa. Siinä korostimme, kuinka tärkeää on se pitää myös huolta siitä, että sosiaalinen tehokkuus on hyvä, sosiaalinen tuottavuus on hyvä. Me haluamme nimenomaan korostaa tätä sosiaalista aspektia ja niin me myös aiomme jatkossakin tehdä. Meillä on siihen ihan täysi oikeutus ja täydet syyt. Toisessa kohdassa 16 me vahvistamme sitä ajatusta, jonka olemme hyväksyneet tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta, joka on mahdollinen ex ante tarkistuksissa, kun ajattelemme lainsäädännön toteuttamista ja valmista. Kun komissio haluaa luoda jotakin lainsäädäntöä, niin se haluaa myös siitä jonkinlaisen esimerkkitapauksen. Mehän olemme luoneet tämän ohjausjakson ja sen takia, ja sen takia, sen tarkoituksena oli vahvistaa tiedon vaihtoa toimijoiden välillä ennen kuin lähdetään soveltamaan ja toteuttamaan ja täytäntöönpanemaan. Sen takia meillä pitää olla hyvät sääntömääräiset puitteet sisämarkkinoille ja tämä myös auttaa kaikkia kansalaisia heidän jokapäiväisessä esimässä Me haluamme myös vahvistaa sisämarkkinapilaria eurooppalaisessa ohjausjaksomenetelmässä ja siitä puhutaan tarkistuksissa 25 ja 28, että komissio informoi parlamenttia kuinka on edistytty jäsenvaltioissa suhteessa siihen, miten on sovellettu aivan erityissuosituksia maakohtaisesti ja sisämarkkinoiden, miten sinne on integroitu palvelut ja hyödykkeet kun puhutaan tästä vuosi, mm, vuosittaisesta kasvupaketin analyysistä. Kun puhutaan kilpailukyvystä, sielläkin pitäisi olla hyvin aktiivinen osio. Sekin kuuluu myös maakohtaisiin erityissuosituksiin ja, eh, ja ne eh, sun suositukset on nimenomaan laadittu sen mukaisesti. Nämä toimenpiteet konkretisoivat parlamentin toivetta, joka on tullut esille jo viidessä mietinnössä, kun me haluamme vahvistaa sisämarkkinapilaria eurooppalaisissa ohjaus, ohjausjaksoissa. Tarkistuksessa 46 halutaan parempaa tuottavuutta sisämarkkinoiden hallinnointimenetelmissä. Ja me haluamme myös tietoja siitä, mitkä ovat indikaattorit sisämarkkinoille, että jokaisella jäsenvaltio olisi pääsy näihin tietoihin. Myös miten me, tämä on kehittynyt, miten politiikat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Kokonaisuudessaan tarkistuksia ajatellen, kun me haluamme lähdemme tarkistamaan vuoden 2016 talouskasvua, on korostettu sitä, että pitää saada inklusiivisesti taloutta vahvistettavaksi. Meidän pitää ottaa vahvasti huomioon meidän sisämarkkinoiden sosiaalinen ulottuvuus. Toisessa kohtaa haluan muistuttaa, että kun lähdetään toteuttamaan perusreformeja, avainreformeja, kun puhumme yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta, niin se maa kyllä muuttuu. Se vaihtelee maasta toiseen, sen takia pyydetään jäsenvaltioita etenemään, kun puhutaan uudistuksista ja maakohtaisissa erityissuosituksissa. Ja tarkoituksena on koko ajan no, edistää kasvua ja, ja parantaa ää, alueellista, taloudellista ja yhteiskunnallista kohesiota. Haluan myös muistuttaa, että kestävät investoinnit vaativat hyvää tukevaa ja ennakoitavaa yrittäjyysympäristöä. Viimeiseksi haluan korostaa niitä ajatuksia, tai siis jotka vahvistavat hyvin vahvasti tätä mietintöä. Siinä pyydetään jäsenvaltioita ottamaan käyttöön poliittisia uudistuksia, jotka helpottavat uuden teknologian käyttöä, jotta voidaan taata, että hyöty kohdistuu paljon laajemmalle yrityskirjolle. Sen takia pyydän komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia, jotka liittyvät yrit, palveluja tarjoavien yrityksen toimintaan ja että tässä otettaisiin huomioon myös rajat ylittävä politiikka. Olisi kyse modernista, yksinkertaisesta ja suojatusta toiminnasta, nimenomaan petoks, suojattua petoksen vastaisen, petoks, petokselliselta toiminnalta. Myös ajattelen, mikä työ on olemassa, on käynnissä tällä hetkellä, kun puhutaan yksistä puitteista, kun on kyse rajat ylittävästä toimista tai suurista investointifoorumeista, joka edellyttää yhteisrahoitusta kansallisilla tasoilla. Kuten sanoin, aikaisemmin on myös muita tarkistuksia, jotka kollegat ovat esittäneet. Siellä on hyviä ajatuksia, tulemme tukemaan loogisesti niitä kun tarkistelemme kompromissitarkistuksia. Nämä kaikki ovat hyvin inklusiivisia ja ne pitäisi ottaa myös huomioon muiden ryhmien esittämien ideoiden kokonaisuudessa. Ja loppujen lopuksi haluan sanoa varjoesittelijöille, että minä, minä ja minä, minun toimistoni, koko sen henkilöstötiimi olemme käytettävissä, niin jotta voimme jatkossakin jatkaa työtä eteenpäin. Thank you to our... Kiitokset esittelijä. Sitten varjoesittelijät. Ei nyt päässyt paikalle, joten eh, puhun hänen nimissään. Nyt hän toteaa, hyvät kollegat, en valitettavasti pääse kokoukseen erään tärkeän vaalipiiritapaamisen vuoksi. Ensinnäkin kiitos kaikille, jotka tukivat tarkistuksiani. Niin ST-ryhmähän pyrkii huomioimaan nimenomaan sosiaalisen luottuvuuden sisämarkkinoilla. Ja kun puhutaan kasvuselvityksestä, joka muutama viikko sitten saatiin, on hyvä, että komissio pyrkii talouden elpymistä painottamaan, mutta tällöin kaikkien yhteiskunnan osapuolten tulee tästä hyötyä ja on tärkeää investoida eh, varsinkin nuoriin ja nuoriin työnhakijoihin ja sosiaalista ulottuvuutta ei saa unohtaa. On tärkeää, että komissio myöskin katsoo, mitä hyötyä teknologinen muutos ja globalisaatio mukanaan tuo, ja että nämä hyödyt jakaantuvat tasaisesti, ja että nuoret varsinkin näistä saavat hyötyä. On erittäin tärkeää, että e, inklusiivisuuden e, seikat tullaan huomioiduksi. Eli tässä e, Kerstin Westfalsin esiin nostamat seikat. ESR-ryhmä saa seuraavan puheenvuoron, mutta salissa ei näytä olevan ketään paikalla. Entäpä sitten Alde? Ei näytä olevan allelaisiakaan täällä. No niinpä. Kysyn, haluaako joku komissiosta mahdollisesti käyttää puheenvuoron? Hyvä. Komission edustaja siis, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Olemme olleet jatkuvassa yhteydessä. Haluaisin vain sanoa yhden asian ja selventää näitä asioita, jotka liittyvät Euroopan ohjausjakso välineeseen ja rikkomusmenettelyyn. Nämä ovat kaksi rinnakkaista välinettä. Yleensä eurooppalainen ohjausjakso jossa ohjausjaksossa ei käytetä rikkomusta, koska kun, kunnioitus, koska Euroopan lainsäädäntö on yleensä kunnioitettu ja jos, kunnioitusta, jos, jos sitä rikotaan, niin silloinhan käytetään rikkomusmenettelyä. Ohjausjaksossa käsitellään taloudellisia ongelmia jäsenvaltiossa ja ehdotetaan uudistuksia. Eli tämä ei merkitse rikkomusmenettelyä, koska äh, rikkomus merkitsee sitä, että ei noudata Euroopan lainsäädäntöä. Ohjausjaksossa vain ehdotetaan uudistuksia, joihin jäsenvaltioiden meidän mielestämme pitäisi ryhtyä. Thank you, Commission, but with some jurist... Kiitos. inko valiokunta nimenomaan törmää ongelmiin, jotka ovat yhteydessä täytäntöönpanoon. Eli tärkeää olisi todellakin eh, täytäntöönpana kunnolla, mutta ymmärrän kyllä eh, äskeiset huomionne. Esittelijä, ette halua ilmeisesti kommentoida. Hyvä, no kiitos näistä puheenvuoroista. Ja sitten hieman aikataulusta. Kompromissitarkistusten takarajana 25. tammikuuta ja 26. päivä valiokunnassa äänestetään ja täysistunto joko helmi- tai touko, maaliskuussa. Käykö tällainen aikataulu kaikille? Kiitokset esittelijälle ja kiitos kaikille paikalla olleille. Ja sitten kohtaan kuusi esityslistallamme. kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö. on kannalta merkityksen teksti. Ja tämä on osa pakettia, joka 25. toukokuuta komissiossa hyväksyttiin puheenjohtaja, eli minä itse suosittelisin, tai suositeltiin tuolloin että tästä asetuksesta järjestettäisiin kuuleminen. Näin tehtiinkin 9. päivä marraskuuta. Ja osallistujia oli paljon kyseessä kuulemistilaisuudessa. Nyt annan puheenvuoron mielellään esittelijälle. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Esittelen tämän eh, mietinnön. On tärkeää, että täytäntöönpano kysymyksissä edetään nykyistä paremmin, kun puhutaan kuluttajansuojaan liittyvistä seikoista. Ehdotus on varsin hyvä. Se vie meitä oikeaan suuntaan. Mietintöön on esitetty varsin paljon tarkistuksia. ja ehkäpä näiden myötä saadaan vielä äh, jämäkkyyttä tekstiin. Ensinnäkin kohta yhdeksän siihen on otettu mukaan äh, large scale infringement äh, määritelmä, eli mikä on sellainen rikkomus, jolla on unionin laajuista ulottuvuutta. Tällöin tarvitaan selkeää lähestymistapaa, yhteistä lähestymistapaa, ja on kiinnitettävä huomiota täytäntöönpanon myöskin jäsenmaatasolla. tasolla ja jotta tähän päästäisiin, on erittäin tärkeää selkeästi eh, määritellä tilanne. Ehkä kannattaisi sanoa eh, yksinkertainen enemmistö. Siitä lähdettäisiin liikkeelle. Ja koordinoiva rooli sitten näissä kysymyksissä olisi komissiolla. Artiklan kahdeksanhan on ennakkoedellytys ja ehto ylittävälle koordinaatiolle, ja sen on toteuduttava tehokkaasti. Niinpä on erittäin tärkeää, että valtuudet saadaan eh, todellakin vietyä perille jäsenmaiden vastuuviranomaisille. Ja nämä asia on ilmaistava riittävän selkeästi. Jotkut toimet on saatettava täytäntöön vain silloin, jos eh, muita vaihtoehtoja ei ole, eli niitä käytetään ikään kuin viimeisenä vaihtoehtona, miten eh, selviytyä mahdollisesta uhkaavasta rikkomustilanteesta. Ja sitten eh, on katsottava, toimiiko toimivaltaan viranomainen suoraan vai tuomioistuimen kautta vai käytetäänkö tässä jonkinlaista delegoitua menettelyä. Tämä menettely toimii ja sen suhteen muutoksia ei mielestämme tarvita. Sitten mitä tulee määräaikoihin ja takarajoihin, jos oikeusvarmuus halutaan taata, eh, viisi vuotta, sanovat nykyiset määräykset, mutta tämä ei päde pelkästään sakkoihin, vaan myöskin sellaisen omaisuuden eh, mm, tai korvausten saamisten palauttamisen, jotka on perusteettomasti maksettu. Katsoisimme, että lukua neljä tulisi muokata vielä uudelleen. Ensinnäkin tämä large scale infringement, tulisi katsoa sitä ja määritelmää yhteydessä kuluttajan suojaan. Ja toisaalta Unionin ulottuvuus. Nämä kaksi aspektia olisi syytä yhdistää, kun menettelystä puhutaan. Ja sitten tärkeät toimijat, komissio tässä yhteydessä, ja tulisi todeta, milloin tämä koordinointu menettely käynnistyy jos on epäilyksiä tämän tyyppisestä rikkomuksesta, jolla siis on rikottu kuluttajasuojamääräyksiä. Eli koordinoidut toimet käynnistyvät sellaisessa tapauksessa, jossa taustalla on epäilyksiä, mutta tällöin todellakin tarvitaan toimivaltaisen viranomaisen näkemystä. Ja jos komissiolla on epäilykset asiasta, niin komission on kerättävä todistusaineistoa ensin ja ainakin konsultoitava toimivaltaisia viranomaisia ennen kuin mennään tutkimus, tutkintavaiheeseen. 21 artikla, eh, se on ollut vähän liian epämääräinen ja nyt olen hieman täsmentänyt sen sanamuotoa. Ja todellakin olisin kysynyt, mitä mieltä olette komission roolista tämän tyyppisen koordinoidun toimen käynnistäjänä? Jos siis tässä toimitaan kuitenkin yhdessä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Ja kun pyritään määrittelemään eh, sitä, mikä toimivalta viranomainen kyseeseen tulee, niin tulisi samassa yhteydessä katsoa myöskin, mitkä ovat menettelyt ja millä tavalla voidaan rikkomusmenettely käynnistää ja miten sitten nämä korvausjärjestelyt hoidetaan kuluttajille. Kuluttaja, kuluttajia ehkä kannattaa tarkastella myöskin ryhminä. 34 artikla on tässä yhteydessä myöskin tärkeä pitää mielessä, sillä nämä kuluttajaryhmät hän tietävät näistä rikkomuksista aikaisemmin kuin viranomaiset, ja siksi on tärkeää, että nämä tiedot välitetään kuluttajien kautta eteenpäin. Ja sitten taas, kun ajatellaan laillisin keinoin kauppaa käyviä tahoja, niin totta kai ovat huonossa kilpailuasemassa vilpillisesti toimivien kanssa. Ja siksi sweepsit ovat myöskin tässä yhteydessä asia, joka pitää mielessä pitää. Tarvitaan myöskin kuluttajasuojaa silloin, kun puhutaan sähköisestä kaupasta. Ja toisaalta on monen tyyppisiä tapoja mm, tehdä kauppasopimuksia myöskin internetin ulkopuolella ja katsoisimme, että sisämarkkinoiden kannalta katsottuna joskus kuluttaja syrjitään riippuen siitä, missä he asuvat, mistä he ovat kotoisin. Ja olisi ehkä hyvä, jos komissiolta saataisiin vaikka kahden vuoden välein raportti, jossa käytäisiin läpi tietojenvaihtoa, jota on vaihdettu, siis tietojenvaihtomekanismia hyödyntämällä. Ja tässä mietinnössä myöskin eh, vedetään yhteen niitä suuntauksia ja joiden myötä pyritään parantamaan kuluttajaoikeuksia ja toisaalta katsotaan, miten oma valiokuntamme suhtautuu näihin kysymyksiin. Ja komission valtuudet toteuttaa täytäntöönpano säädöksiä. Näiden määrän vähentäminen silloin, jos itse asetuksessa voitaisiin määritellä nämä määräajat yhteistyölle. Tämän lisäksi yhteyshenkilöiden osalta ja toisaalta kansallisten täytäntöönpano ja lainvalvontasuunnitelmien osalta olen tehnyt muutoks- muutosehdotuksia. Turhaa hallinnollista taakkaa on vältettävä ehdotan 18 kuukautta 12 kuukauden sijaan, kun puhutaan täytäntöönpanosta uusien sääntöjen osalta. Eli tässä näin pähkinänkuoressa tämän esityksen ja tarkistusten määräaika on 11. tammikuuta. Ja todellakin toivon teiltä kommentteja ja hyvää yhteistyötä myöskin varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Uh, Kiitos esittelijä. Kannattaa varmasti silmätä myöskin hieman taustoja tässä yhteydessä. Nykyinen asetus vuodelta 2006-2004 ja sitten 27.10.2004 hyväksyttiin parlamentissa ja 29.9.2006 astui voimaan ja vuonna 2003 Gebhard toimi esittelijänä ja sitten tarkistuksen yhteydessä myöskin tehtiin tästä uusi mietintö. Eli joskus nämä mm, asiat saattavat unohtua ja siksi on erittäin tärkeää, että nämä asiat hoidetaan kunnolla ja totesittekin, miten mm, tässä yhteydessä, kun kuluttajaisuudesta puhutaan, huomioidaan kansalliset täytäntöönpanevat viranomaiset. Nyt sitten varjoesittelijät, EPP e ensin, olkaa hyvä. I was in Libya at the same time. Anteeksi, olin Libe-valiokunnassa samaan aikaan kuuntelemassa Schulzia, joka esitteli digitaalialan asioita. Olen pahoillani, että olen myöhässä siis, mutta haluaisin kiittää tästä työstä ja haluan puhua Portugalia. Um, Kiitos. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää loistavasta työstä. Hän osoittaa meille tekstiä, jossa halutaan tarkistaa mietintöjä. se on hyvä pohjatyölle. Haluamme parantaa olemassa olevaa järjestelmää ja soveltaa sitä uuden digitaalisen ajan haasteisiin. Meillä on tulos. Komissio on esittänyt myös elektroni, elektronisia palveluja koskevan tekstin, mutta mielestäni tämän pitäisi olla valtti tulevaisuudessa, kun puhumme eurooppalaisesta kuluttajan suojapolitiikasta. Koska tällä hetkellä on aika vaikeata löytää ongelmaa ratkaisu. Ajattelen näitä petostilanteita, väärennöksiä, silkkaa huijausta, yrityksiä, joita perustetaan vain seinä mielessä, että he haluavat niin sanotusti huijata kuluttajaa, kun viranomaisten toimivaltuudet eivät ole riittäviä, ne reagoivat hitaasti, byrokratia hidastaa entisestään. Toimintaa myös digitaalisessa toiminnassa pitää tehdä enemmän yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Olin erittäin iloinen siitä, että komissio artiklassa 8 ehdottaa toimivaltuuksien laajentamista ja äh, esittelijä on säilyttänyt nämä ehdotukset tekstissä, mutta tämä pitää hyvin nyt viitoittaa, koska se, millä tavalla tämä on muotoiltu, voi olla ristiriitaista kansallisten lainsäädäntöjen kanssa ja olla myös ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Kun me ajattelemme tätä ihan juridisesti 28 jäsenmaan kanssa, tästä voi syntyä uusi ristiriitaisuuden kokonaisuus. Meidän täytyy ennakoida määräaikaa, joka on sitova viranomaisten vastauksille, jonka pitäisi puolustaa sitä, joka on sitä viranomaista, joka on, tai tahoa, joka on esittänyt kanteen tai valituksen. Määräaikojen pitäisi olla pidempiä, koska pitää kerätä kaikki tarvittava tieto, jotta voidaan tajuta, mikä on ollut rikkomuksen todellisuus ja laajuus. Kun on kyse unionin alueella tapahtuneista rikkomu, rikkomuksista kappalissa viisi. Silloin on valittu tietä uudelleen organisoidaan se, mikä on kappaleessa numero neljä, eli on, se on liitetty yleisiin rikkomuksiin ja osassa kaksi se on siitetty yleisiin rikkomuksiin unionin tasolla – nyt on pakko myöntää, että suhtaudun hieman epäilevästi tähän. En tiedä, onko tämä yhtään sen selkeämpää juridisesti. Ei tässä ole kyse mistään poliittisesta vastustamisesta, Olga kollegani. Mutta pohdinkin tässä, voisimmeko saada vähän selkeämmän tekstin juridisesti. Ymmärrän kyllä, että esittelijä on osoittanut jo hyvää tahtoa neuvostoon päin on otettu askel eteenpäin neuvoston suuntaan, koska tässä tulee läpi aika pitkälle myös neuvoston peräänkuuluttama lähestymistapa. Meillä pitää olla selkeä oikeusperusta. Toisin sanoen käsite pitäisi määritellä ja kaikki mm, sovellusvalvontatoimenpiteet pitäisi koordinoida. Tarkistusehdotus artiklasta 21. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa kumulatiivinen kriteeri, eli kolme neljäsosaa jäsenmaista vastaisi väestöä. Kyllä tämä kriteeri on vähän liioiteltu. Voisinpa sanoipa syrjivä, jos ajattelemme maita, joissa väestön lukumäärä on paljon pienempi. Nämä äh, komission kriteereissä jätetään äh, huomiotta monia tapauksia, joilla voisi olla eurooppalaista ulottuvuutta, esimerkiksi Volkswagenin tapaus konkreettisena esimerkkinä. johtopäätöksenä voin sanoa, että olen iloinen kuitenkin siitä, että kuluttajien asema on otettu tähän hyvin vahvasti, kun puhutaan verkostojen tiedostamisesta. Ja haluan kiittää vielä kerran esittelijää hänen tekemistään ehdotuksista. Ne ovat ihan oikean suuntaisia. meidän pitää perehtyä tekstiin hyvin määräajan aikana tarkistuksien suhteen, jotta saisimme saada laajan konsensuksen parlamentissa, jotta tämä päät saisi hyvän lopputuloksen ja pääsisimme sopuun tästä neuvoston kanssa. Kiitos Zyllerin vihreistä, olkaa hyvä. Um, for... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Teen vain muutaman alustavan huomion, koska tämä on aika laaja. Yleisesti ottaen me kannatamme komission pyrkimystä parantaa kuluttajasuoja lainsäädännön tehokkuutta varsinkin rajat ylittävät asiat ovat kasvamassa ja sen vuoksi me tarvitsemme todellakin toimivan puitteiston tämän asian hoitamiseksi. Muutama erityinen asia. Olemme samaa mieltä tästä lähestymistavasta, että komissio saa mahdollisuuden puuttua ja ottaa käyttöön tällaisen yhteisen yleisen käyttäytymistä, äh, toimintatavan, mutta olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvitaan selkeät määritelmät, koska näin voi tehdä. Mitä tulee sitten puuttumisen äh, luonteeseen sekä äh, alustavan että pidemmän aikavälin, pidämme hyvänä esittelijän lähestymistapaa siitä, että millä tavalla esimerkiksi suljetaan nettisivustoja tai kohdellaan näitä ja miten, kohde, miten kohdellaan näitä nimiä. Ja että me emme delegoi täytäntöönpanovoimia komissiolle näissä äh, kysymyksissä, koska saadaan esimerkiksi sulkea nettisivusto. Sen vuoksi ehdotamme artiklan 10 poistamista, jossa kuten ehdotettiin, ja katsotaan sitten, miten me voisimme olla tarkempia sanamuodossa itse ehdotuksessa sen sijaan, että jättäisimme paljon päätettäväksi täytäntöönpano toimissa. Kansallisyhteiskunnan järjestöjen osallistuminen, aktiivinen osallistuminen on erittäin tärkeää. Joissain jäsenvaltioissahan niillä on todella tärkeä rooli kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja sama koskee myös sitä, mitkä ketkä viranomaiset eh, johtavat asioita tietyissä asioissa. Ja täytyy myös muistaa, että budjetit eh, vaihtelevat eh, ja, ja resurssit vaihtelevat maakohtaisesti. Jotkut kuluttajasuojaviranomaiset joutuvat käsittelemään kysymyksiä, joihin heillä ei ole resursseja. Joten nämä ihan tällaisia alustavia huomioita. Yleisesti ottaen meidän pitäisi miettiä myös proaktiivisia toimenpiteitä, joihin kuluttajasuojaviranomaiset voivat ryhtyä, jotta voivat äh, pakottaa tavallaan kuluttajansuojaa suojaa tapahtumaan rangaistusten sijaan. Mutta meidän täytyy miettiä vielä, minkälaisia toimivaltuuksia me näille viranomaisille haluamme antaa. Joten tämä mietintöluonnos on mielestäni erittäin hyvä pohja ja perusta tälle työlle. Kiitos. Kiitos Julia. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei näytä olevan paikalla. En tiedä, haluaako kollegoista joku käyttää puheenvuoron muuten. Ei näytä olevan puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron komissiolle. Olkaapa hyvä. Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta reagoida. Ja komission osalta haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Todellakin <clears throat> Kyseessä on varsin monimutkainen oikeudellinen paketti ja erikoiskiitokset siis hyvästä yhteistyöstä ja nopeudesta, jolla täällä on asiaa käsitelty. Pitkältihän eh, tuette tekstiä. Me myöskin pidämme tätä tekstiä ja mietintöä varsin johdonmukaisena ja valiokuntahan on aina keskittynyt siihen, kuinka tärkeää olisi täytäntöönpanna kuluttajasuoja koskevia määräyksiä. Ja siitä todellakin on kyse ehdotuksessa. Mm, toteaisin kuitenkin muutaman huomion parin seikkaan liittyen. Ensinnäkin on tärkeää pitää mielessä se, että mietintö lähtee liikkeelle samoista toimivaltasuhteista, jotka komissio omassa ehdotuksessaan on esittänyt, koska nimenomaan toteutuvaan rajat ylittävään täytäntöönpanoon olemme erityistä huomiota kiinnittäneet ja sitä pitäneet tärkeänä. Myöskin kuluttajajärjestöjen rooli on huomioitava ja se mainitaan myöskin mietinnössä – Komissiossa katsomme, että olisi tärkeää, että tiedot paremmin saataisiin jaettua myöskin kuluttajajärjestöjen toiminnasta puhuttaessa. Ja sitten kun puhutaan ulkoisista suhteista, niin kuin mietintökin toteaa, niin alun perinhän tämä ei ollut esillä komission ehdotuksessa siksi, että joissain tilanteissa eh, viranomaiset eivät välttämättä voi antaa suoraa palautetta esimerkiksi tutkintasyiden vuoksi, oikeudellisista syistä johtuen siis. Ja sitten hieman ehkä tärkeimmästä elementistä. Ehdotus todellakin mielestämme tarjosi parhaat mahdollisuudet räätylittävän täytäntöönpanoon. Ja jos mm, varsinkin silloin, kun tämä ei ole toteutunut. Ja tältä pohjalta komissio tarkasteli yhteisten toimien e, esittämistä ja lanseeraamista. Mietinnössä asiaa ei mainita ja siksi kertoisin muutamalla sanalla vielä siitä, miksi komissio asiaa ehdotti, jotta mahdollisesti parlamenttikin voisi huomioida nämä seikat. Tämä oli yksi pääsyy sille, miksi komissio alun perin meni ehdottamaan asetuksen tarkistusta. Viimeisten kolmen vuoden ajanhan koordinointiin koordinoituihin toimiin komissiossa on menty varsin laajasti ja tällöin on toimittu yhteistyössä jäsenmaiden kanssa ja on voitu havaita, että Tällä tavalla on saatu aika hyviä tuloksia. Mutta niin kuin Avaskarantin eh, tapaus osoitti, siihen viitataan varsin usein. Se oli esimerkki, jossa emme onnistuneet täysimääräisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenmaissa siksi, että toimia ei oltu lanseerattu. Ne jäsenmaat, joilla on vahva täytäntöönpanon vaihe, näinhän joissain maissa tehdään. Varsin monessakin jäsenmaassa niin tilanne oli hyvä, mutta kuitenkaan tähän ei päästy kaikissa 28 jäsenmaassa ja silloin jotkut, joidenkin jäsenmaiden edustajat jäävät vähemmän suojelun alaisiksi kuin muut, vaikka matkustelisivat ja liikkuisivat kuitenkin laajasti EUn alueella. Ja siksi komissio katsoi, että olisi tärkeää todellakin kiinnittää tähän asian huomiota ja vaikutusten arviointi tehtiin ja katsottiin, että kolme neljä tapausta tässä tulisi kyseeseen ja todellisessa elämässä ehkä vieläkin vähemmän tapauksia ilmenisi. Mutta todellakin, jos EU-laajuiset rikkomukset ovat kyseessä, niin silloin komissiolla olisi roolinsa ja olisi tällainen one-stop-shop-tyyppinen täytäntöönpanomenettely. Tämä lisäisi tehokkuutta, ei pelkästään kun puhutaan jäsenmaiden sosiaaliviranomaisesta, vaan myöskin kun halutaan löytää nopeampia ratkaisuja, kun asiasta neuvotellaan liike-elämän harjoittajien kanssa. Ja toivottavasti todellakin valiokunta jatkaa tältäkin osin eh, esityksen tukemista. Ja todellakin toivomme, että eh, juuri tähän seikkaan saadaan hieman myönteisempi suhtautuminen täältä. Ja sitten Eh, viittaan tässä asiaa koskeviin tarkistuksiin ja ilman muuta olemme valmiit keskusteluun, jos tarpeen se on myöhemmässäkään vaiheessa. Kiitokset ja nyt sitten esittelijä. Olkaa hyvä. Děkovat eh, všem stínovým zpravodajům. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, jotka käyttivät puheenvuoron minun mietintöluonnoksestani. Odotan mielenkiinnolla varsinaisia tarkistuksia ja uskon, että saamme aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Esittelijänä minulle on tärkeää, että saamme aikaan hyvän ja selkeän tekstin. Tekstin, jossa ei ole porssa-reikiä. Siihen, mitä komissio juuri sanoi, en usko, että tämä teksti eroaa aikaisemmista tavoitteista. Me toimme esiin tarpeen tarkistaa tätä tekstiä nykyisen asetuksen pohjalta. Eli tässä on kysymys vain siitä, että käynnistämme yhteisen tavallaan toimen. Meidän täytyy määritellä komission rooli, täytyy olla selvää, Äh, milloin mikin tapahtuu ja sitä täytyy puhua kyseenomaisen jäsenvaltion kanssa ja äh, sillä tavalla, että, että tämä välite olisi tehokas. Joten ainoa kommenttini, tämä on ainoa kommenttini siihen, mitä komissio sanoi, ja toistan vielä kerran, että odotan suurella mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijän kanssa, koska tähän mennessä yhteistyö on ollut erinomaista. Kiitokset esittele sitten aikataulusta. Lausunto on siis tässä nyt ja sitten 11. tammikuuta takaraja tarkistuksille. 9. Eh, helmikuuta niitä käsitellään. Ja sitten kompromissit 6.3. ja IMKO äänestää 20.21. maaliskuuta ja sitten eh, täytäntö, eh, täysistuntokäsittely on vielä auki. Kiitokset. Ja kello on tässä nyt varttia vaille neljä. Ja meillä on nyt sitten tauko tässä ja jatkamme varttia yli neljä äänestyksillä. Muistakaa äänestyskortit.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 puheenvuoroa. Me annamme nyt puhe, viisi minuutin puheenvuoron herra Masajalle. Kiitän siitä, että hän on täällä ja pyydän todella anteeksi, että me äly nyt antaa hänelle puheenvuoroa edellisessä keskustelussa. You might want to try another microphone, maybe the microphone just beside you there. Let's see if that's Kokeilkaa ehkä jotain toista mikrofonia. Toimii paremmin, jos tämä nyt ei lähtenyt toimimaan. No niin, hyvä, hyvä. No niin, hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille teille. Minä aion ihan lyhyesti kertoa teille tämän mietinnön sisällöstä, joka talous- ja sosiaalikomiteassa hyväksyttiin suhteessa tähän ehdotukseen, jonka, josta esittelijä kertoi tässä, jossa puhuttiin parlamentin ja neuvoston esityksestä yhteistyöstä eri kansallisten viranomaisten välillä, jotka ovat vastuussa kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta. Talous- ja sosiaalikomitea, kuten tiedätte, on konsultatiivinen järjestö, jossa on edustajia myös yritys, edusta yritysmaailmasta, ammattiliitoista ja edustajia myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, muun muassa kuluttajansuojajärjestöistä edustajia. Minä olen yksi näistä kuluttajansuojajärjestön edustajista Espanjassa, Espanjasta talous- ja sosiaalikomiteassa. Tämä lausunto tästä ehdotuksesta sai hyvin, hyvin laajan konsensuksen taakseen, koska oli vain neljä vastustavaa ääntä ja neljä tyhjää äänestänyttä. Eli siinä sai hyvin suuremme konsensuksen taakse tämä kysymys ihan yksinkertaisesti syystä, koska ollaan sitä mieltä, että tämä komission ehdotus on hyvä jos ajattelemme sisämarkkinoiden toimivuutta, se antaa juridista turvaa ja se tulee yhtäältä hyödyttämään yritysmaailmaa, koska yritykset jotka lakisääteisesti seuraavat normeja, myös pääsevät hyötymään tuloksista, koska ne yritykset, jotka eivät näitä täytä, joutuvat lopettamaan huonot huonojen käytäntösääntöjen toteuttamisen tai huonon käyttäytymisen. Eli tässä on kyse todella kuluttajan suojasta, eli kaikki kuluttajatkin tulivat hyväksymään tämän, jos tämä ehdotus tullaan hyväksymään, koska siinä sisältönä on paljon tärkeitä tekijöitä, jotka tulevaisuudessa voivat yksinkertaistaa kansalaisten elämää tai helpottaa sitä. Esimerkiksi siinä tullaan fiksaamaan kuluttajansuojaviranomaisten toisesta toimesta korvauksista ja siinä myös otetaan huomioon menettelyt, miten määritellään laittomat hyödyt, jotka rikkomuksen toteuttajat, joista rikkomuksen toteuttajat pääsevät hyötymään. Tässä näin tämän kuluttajaympäristö mutta jos on kyse kulut kilpailuoikeudesta, Meillä on tästä myös asetus ja meillä on komission tiedonanto. Tuomioistuin voi silloin ö, ottaa huomioon ö, nämä tekijät silloin, kun kaikki nämä mekanismit otetaan käyttöön. Ja ihan viimeiseksi tärkeä teema on kyse. Se on myös erittäin mielenkiintoinen kuluttajansuojajärjestöjen kannalta, työntekijöiden ja yritysten edustajan järjestöjen kannalta. Please. Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta kunnioittaakseen puhujaa. No niin, minä olin lopettelemassa, hyvä puheenjohtaja. Oli erittäin tärkeää, että oli mahdollisuus kuluttajansuojajärjestöille, yritysten edustajille, työntekijöiden järjestöille osallistua tähän koko prosessiin, joka oli ennakoivaa tätä asetusta laadittaessa. Siinä lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitos. Thank you so much for your contribution and many apologies. Kiitos ja anteeksi, että en antanut teille puheenvuoroa aikaisemmin. Mutta erittäin tärkeää, että eh, myös te ja että ECOSOC, eh, se työ, mitä te teette, on erittäin eh, erittäin kallisarvoista myös kuluttajasuojalainsäädännölle ja teidän asiantuntimuutenne ja lokakuussa tullut mietintönne. Kiitokset. Nyt siirrymme sitten äänestyksiin. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Hyvä. Kello on tasan vartin yli. Joten käykääpä istumaan. Äänestys alkaa välittömästi. Käykääpä paikoillenne. Ja jos edustaja McClarkinkin voisi istahtaa, me olemme aloittamassa. Eli ensimmäinen, mistä me äänestämme, on audiovisuaalisten mediapalveluiden tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakia, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi Esittelijän Emma McClarkin. Kulttuurivaliokunta on vastuuvaliokunta ja siellä esittelijänä on Petra Kammerfert ja Verhoyen. Ja meillä on lausunta artiklan 53 mukaisesti. Emma on siis eh, lausunnon laatija. Meillä oli 282 tarkistusta ja 30 kompromissitarkistusta on niiden pohjalta sitten saatu neuvoteltua. Haluaako Emma vielä käyttää puheenvuoron? Hyvä. Haluatko esittelijänä? Ei, hyvä. Eli se tarkoittaa sitä, että voimme käydä välittömästi äänestämään, joka on hienoa. Eli aloitetaan. Kello on nyt jo hieman yli vartin yli, joten ensin äänestämme tarkistuksesta 140 puolesta vastaan Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan koneellisesti. Eh, Koitetaan nyt saada tämä käynnistymään. Onko... No niin, nyt tämä... Juu, kyllä se laskee. Eikö se toimi? Can someone help us technologically? Voisiko joku tekniikkaa osaava tulla auttamaan? Yes, we start quarter past. Okay, great. Okay, can we close? Äänestys päättyy. 13 puolesta, 14 vastaan. Hyväksy, ö, hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan hylätty. 147 147 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Clarkinin tarkistus 18 puolesta vastaan Tarkistetaan. Yksi snd jäsen äänestää liikaa. Voisiko joku varajäsenistä ottaa korttinsa pois koneesta? Kiitokset Tarabellalle. No niin. Käynnistämme äänestyksen. Äänestys alkaa. Kahdeksantoista. Äänestys päättyy. Eli hyvin selkeä se oli. Tarkistus 148. Se on hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan. Hylätty. 152 ja 553 ovat identtiset puolesta vastaan. Ikävä kyllä meidän täytyy käyttää laitetta jälleen. 152-153 identtiset. 152 153. Eli 19 puolesta. 154 ja 155, jotka ovat poistoja, äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. 156 puolesta vastaan. Nähtävästi hyväksytty. 121 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta. Ei, 160 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. 16 on hyväksytty. 165 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 169 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 176. 176 puolesta vastaan hylätty. 177 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 90 puolesta vastaan hyväksytty. 182 puolesta vastaan. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tämä nähtävästi hylätty, mutta tarkistetaan. Hylätty. 183. 183 puolesta. 183 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme suoraan tarkistukseen 188 puolesta vastaan. Lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan. 188. Hyväksytty. 15.12. 189 puolesta vastaan. Tämä on sama enemmistö hyväksytty kolmella äänellä. Jos te haluatte tarkistaa, niin tarkistetaan. OK, tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? 14 puolesta 12 vastaan. 190 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 190. Hyväksytty. 191 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Eli hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Anteeksi. Emme äänestä kompromissista 21. Me menemme suoraan kompromissiin 22, joka on ainakin minun sivun ihan loppuosalla. Kompromissi 22. Puolesta vastaan hyväksytty. 202. De Jongin tarkistus. Se on lisäys. Puolesta vastaan. Kyllä se oli hyväksytty, mutta ehkäpä me tarkistamme. Haluatteko tarkistaa, edustaja McClarkin? Yritin olla tässä kohtelias. kaksi. Kolmatoista puolesta 14 vastaan. Hylätty. Seuraava kompromissi 23. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 207. Puolesta vastaan hyväksytty. 208 puolesta vastaan hyväksytty. 209 ei kun 210. 210 210 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kolmatoista puolesta 14 vastaan hylätty. 211 puolesta vastaan Hyväksytty. 212. 212 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. 219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 14 uh, puolesta 13 vastaan. 221 puolesta vastaan. Hyväksytty. 222 ja 223 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 25. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 25 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Olen kokonaan unohtanut kysyä näistä tyhjistä. No niin, nyt sitten 25 toinen osakin hyväksyttiin, niin siirrymme tarkistukseen 232 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan. Hyväksytty. 238 puolesta. Eli selvä. Kompromissi 260 hyväksyttiin, eli 239 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Kiitos. Okay, everybody voted? Yeah, 13 4, 4. 13 puolesta 14 vastaan hylätty. 240 tarkistus puolesta vastaan hylätty. 241 puolesta vastaan hyväksytty, mutta jos te haluatte tarkistaa, niin tarkistamme. Kiitos. 241. 14 puolesta 10 vastaan. 242 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kaksista kaksi. Hyvä, että tarkistimme. 13.14. Se on hylätty. 243 puolesta 243 puolesta. 243 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Tämä on nyt niin tarkoilla. Tarkistetaan. Neljätoista puolesta kolmetoista vastaan hyväksytty. 247, koska muut raukeavat. 247 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Mutta haluaako esittelijä, että tarkistamme? Tarkistetaan. 247. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 16.10. Sitten 248, 248 puolesta vastaan. Se on hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Hyväksytty. Eli siirrymme tarkistukseen 259 puolesta vastaan hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Check. 259. Neljätoista puolesta, 13 vastaan. Sitten tarkistus 38. se raukeaa, koska 259 hyväksyttiin. Myös 260 raukeaa. Nämä kaikki muut raukeavat. 265 puolesta. Pidgin. 261 raukesi. Sitä ei ole mainittu äänestyslistassa, mutta se raukesi myös. No niin, ovatko kaikki tyytyväisiä? Nyt äänestämme tarkistuksesta 265 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Nämä ovat niin lähellä toisiaan nyt. puolesta 11 vastaan. Kompromissi 28. Puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten 273, joka on lisäys. Näette nämä sanat siellä listassa. Tämän lisäyksen puolesta vastaan. Tarkistamme. 273. 15.13. Hyväksytty. Sitten 278 puolesta vastaan. Se, eikö se ollut hyvätty? Tarkistamme. Tarkistamme. Tarkistus 278. 278. Se oli hyväksytty. Siirrymme eteenpäin reippaasti. 325. 325 puolesta vastaan hyväksytty. 326 puolesta vastaan hylätty. 327 327 327 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan. 327. Okay. And it was 21 to 7. Hyväksytty. 328. 328 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 329 puolesta. Vastaan tyhjää. 330 puolesta vastaan hyväksytty. 331 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta. Selvä, tarkistetaan. 331 puolesta Äänestys on vielä auki. 331. 331. Selkeä. Hyväksyimme. 51 puolesta vastaan. Hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tämän me tarkistamme. 11 puolesta 15 vastaan. Sitten 333 puolesta vastaan. Hyväksytty. 334 puolesta vastaan. Hyväksytty. 335 puolesta vastaan. Raukeaa. Sitten 52 puolesta vastaan. Tämä me tarkistamme. 52. On hyvä, että tarkistimme tasapeli, tasapeli, eli hyötty. Tarkistus 53 puolesta vastaan. Hyväksytty 54 puolesta vastaan. Hylätty kompromissi yksi. Ah, se on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan ja yksi tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. Tarkistus yksi. 15 puolesta 13 vastaan. Sitten tarkistus 59 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi henkilö ei ole äänestänyt. 15 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 60 ja 61 ja kolmonen on hyväksytty, koska ne olivat identtiset. Tarkistus 62 puolesta vastaan Tarkistamme. 62. Hyvä, että tarkistimme. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistamme. 63. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, hyväksytty. 69 puolesta, vastaan, hyväksytty. 70 sopiva 69 kanssa, eli 70 puolesta vastaan. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Ei, kyllä se oli hylätty. Kyllä se oli hylätty. 71 puolesta. Seitsemänkymmentäyksi puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. Neljätoista puolesta, neljätoista vastaan, eli hylätty. Sitten tarkistus 72 puolesta vastaan. Taitaa olla sama juttu. 14.14, 14, mutta tarkistamme tämän. 72. 14.14. 14. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Hylätty 74 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkistus 6 raukeaa. Ja 75 raukeaa. 76 puolesta vastaan. Hyväksytty 77 puolesta vastaan. Hyväksytty 78 puolesta. Who's against? That's definitely. <laughs> Kyllä se oli selkeästi hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Aika tarkoille menee, eli tarkistamme. 15 puolesta 13 vastaan. Sitten 82 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan Okei, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Kompromissi kahdeksan. Puolesta, vastaan, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi, kompromissi 9 puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Um, Now we move to one, one, oh no, compromise. Sitten kompromissi kymmenen puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 115 puolesta. Ja 116 ovat identtiset. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tämäkin on hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Ensimmäinen osa. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Puolesta, vastaan, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 121. 121 puolesta vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan. Tämä taisi olla, olla hylätty. Tarkistetaan. 124 tarkistamme. Hylätty. 125 puolesta vastaan. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan hylätty. 127 puolesta vastaan hylätty. 128 puolesta vastaan hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistetaan. 128. 19 for and 10 again. 19 puolesta 10 vastaan. 29 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistamme. Enemmistöt ovat todella tiukat näissä äänestyksissä. Ovatko kaikki äänestäneet? 129 siis. 129. 13 puolesta, 16 vastaan, hylätty. 130 puolesta vastaan. Tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi on äänestämättä. 13 puolesta 16 vastaan. Hylätty. 131 puolesta vastaan hyväksytty. 132 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistamme. 132. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan. Hylätty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 134 puolesta vastaan tarkistamme. Pistosta puolesta 14 vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16 raukeaa. 139 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Ja tämän teemme koneellisesti. Äänestys alkaa. No niin. Äänestys päättyy 24 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Kiitokset esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille. Ja sitten siirrymme suoraan seuraavaan äänestykseen. Uh, <laughs> right, so we're now on to the Union's, Union Customs Code implementation. Ja tuli koodiston täytäntöönpano, sitä äänestämme, eikö näin? Ensinnäkin kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja loppuäänestyksen saman tien. No niin. 28 puolesta. Ei tyhjiä, ei vastaääniä. Onnittelut, onnittelut esittelijälle, eh, Rova Fordille. Ja sitten rahoituspalvelut, eli viimeinen äänestettävä asia tänään. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Eli ensinnäkin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi yhdeksän kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti, jos kaikille sopii. Kannatti tehdä 13 puolesta, 14 vastaääntä. Hylätty. Sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan. Hyvin tiukka, eli tarkistamme koneellisesti tämänkin. 15 puolesta 13 vastaääntä, eli hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tämäkin ehkä on syytä tarkistaa. Tarkistetaan koneellisesti. Rau, hylätty, koska puoli, puolesta 14 vastaan 14. Sitten sitten kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin, jos vain kaikille sopii. Hyvä. 13 puolesta, 14 vastaan eli hylätty. Sitten 45 puolesta vastaan. 14, 14, mutta tarkistetaan jo koneellisesti. Ei ollutkaan 15 puolesta, 13 vastaan. Ja kannattaa ehkä koneellisesti tarkistaa, kun näin tiukkoja ovat nämä äänestykset. Sitten eh, tarkistus 7 eh, ja 15 yhteisesti puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty ja sullen tarkistus esittelijältä. Eikö näin? Artikla 3.3 poistettaisiin. Haluaako esittelijä kommentoida? Selvä puolesta. Vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. kaikki äänestäneet 17 puolesta 10 vastaääntä. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus Evan kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 Neljäkymmentä, sinne hyppäämme. 14, 14, tarkistus 14 seuraavana. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraavana tarkistus. Tarkistuksesta 15 äänestettiin, eli nyt kompromissi 14. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 8. Evan vaan kompromissi yksi, kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi seuraavana puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 21 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 14 puolesta, 12 vastaääntä hyväksytty. Ja sitten tarkistus 22 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 22 kyseessä siis. Kaikki äänestäneet. 16 puolesta, 11 vastaääntä, sitten 23 puolesta vastaan, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Ja loppuäänestys seuraavana koneellisesti. Ilmeisesti, jos näytätte tai osoitatte, miten äänestän. Hyvä. 27 puolesta, ei vastaääniä, ei tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Kokous päättyy tähän ja koordinaattorit kokoontuvat kokouksen päätyttyä. Kiitos kaikille. Kiitos esittelijöille.